Hyvät naiset ja herrat, me jatkamme istuntoa esityslistan mukaisesti. Ensimmäisenä käsittelemme Gardinin mietintöä. Sen aihe on Euroopan katastrofiapu, pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rooli. Aloitamme keskustelun esittelijän puheenvuorolla. Annan puheenvuoron esittelijä Gardinille neljäksi minuutiksi. Signora Gardini. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Ja myöskin tervetuloa komission jäsen. Haluan kiittää kaikkia henkilöitä, jotka ovat mukana tämän näiden viikkojen, näiden kuukausien aikana tämän asiakirjan valmistelussa, josta äänestämme sitten myöhemmin. Ja täytyy myöntää, että tästä on todella syntynyt hyvin rakentava keskustelu tämän aiheen tiimoilla. Tästä, josta äänestämme tänään sitten tämän myöhemmin, tässä ottaen huomioon kaikki se tehty työ, mitä on täällä yhdessä kannettu kekoon kaikkien poliittisten ryhmien taholta täällä parlamentissa. Näin olemme herättäneet yhteistä tietoisuutta vahvalla tavalla tähän tärkeään aiheeseen, pitää myöskin muistaa, että elämme nyt aikoja, joka todellakin on sellaista aikaa, jolloin katastrofien määrä on lisääntynyt huomattavasti. Koska katsomme numeroita tässä, niin ne ovat moisia. Katastrofien määrä maailmassa on moninkertaistanut. 98 katastrofitapausta on 75, kun sitten taas katsomme tänään päivän lukuja, niin Meitä on melkein 400 tästä katastrofitapahtumaa vuodessa. Viimeisen 20 vuoden ikävä kyllä myöskin uhrien määrä on ollut 90, miljo- 90 000. Ja myöskin henkilöt ovat joutuneet kärsimään katastrofeista, aika, niin ovat kärsineet 211 miljardin euron vahingot näistä katastrofeista. Eli kyseessä on ilmiö, jolla on hyvin laaja näkyvyys, joka vaatii myöskin sitten tehokasta vastausta, yhteistä toimintaa meidän taholtamme. Meidän pitäisi sitoutua tähän. Kaikki näemme se edessämme Haitin maanjäristyksen uhrit, Pakistanin tulvat, Japanin maanjäristykset. Meilläkin on tulvia, metsäpaloja, Tonavan alueella, muun muassa tulva ja sitten myöskin tämä tuhkapilvi Islannista, kaikki tapahtuu myöskin Euroopassa. Eli pitää katsoa, että tässä on tärkeää työtä, jota teemme täällä parlamentissa tällä hetkellä tähän asiaan liittyen, jossa on kaksi perusperiaatetta mukana, jotka ovat meidän peruskivemme. Solidaarisuus, jota solidaarisuuslauseke Lissabonin sopimuksessa on vahvistanut, ja sitten toissijaisuusperiaate. Näillä linjoilla jatketaan. Euroopan unioni on jo menneisyydessä ollut hyvin runsaskätinen. Myöskin Georgievan tekemä työ on tässä ollut hyvää näissä katastrofien auttamistoimissa. Mutta mitä nyt tehdä vielä askel eteenpäin? Ja tämä askel, siihen me ollaan kyllä valmiita siirtymään. Että annamme ad hoc vastauksen sellaisissa tilanteissa, jossa tarvitaan ennakoivaa toimintaa jäsenvaltion taholta. Eli pitää luoda tällainen eurooppalainen pelastuspalvelumekanismi. Sitten on myös tärkeää painottaa sitä, että tämä laatu askel, joka pitää ottaa eteenpäin, se perustuu tietenkin tietojen jaon parantamiseen ja välittämisen parantamiseen. Tässä on GMS-palvelulla ja muilla vastaavilla hyvin tärkeä rooli. Mutta samalla pitää myöskin pitää mielessä sitä, että budjettissa tarvitaan varoja näihin uusiin teknologioihin. Olemme lisänneet tänne myöskin kansalaisten tiedottamisen tärkeyden. Japanista tiedämme sen, että ei ole välttämättä ole riitä, mitä kansallisille kerrotaan. Joten odotamme nyt komissiolta sitä, että he on pian esittävät ehdotuksen pelastuspalveluun liittyen lain säädännön muodossa. Kiitoksia. Kiitokset, Rova Gardini. Seuraavaksi sitten komission jäsen Georgieva. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Olen kiitollinen tämänpäiväisestä keskustelusta ja olen kiitollinen Rauha Gardinille siitä, että hän on valmistellut tämän mietinnön käsittelyä. Kuten hän selvästi sanoi, me elämme maailmassa, jossa katastrofien määrä ja intensiteetti on kasvamassa, väestön kasvu, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, mutta myöskin terrorismi on, aiheuttaa, aiheuttaa meille yhä suurempia vaaroja. Vuosien varrella me olemme olleet todistamassa sitä roolia, joka parlamentilla on ollut kunnianhimojen tason nostamisessa, jotta solidaarisuus toimisi kansalaisten ja maailman kansalaisten eduksi täällä tehdyt aloitteet esimerkiksi metsäpalojen vastaisessa taistelussa, aloitteet, jotka liittyvät liittyvät koehankkeisiin, esimerkiksi tulviin liittyen, kuten myöskin se, että kuljetuskapasiteettia on parannettu ja me olemme nähneet, kuinka paljon tämä esimerkiksi Libyan kriisin kohdalla auttoi meitä. Tätä taustaa vasten, jossa kasva, tarpeet ovat kasvaneet, komissio ottaa vastuunsa hyvin vakavasti ja me olemme julkistaneet tiedonannon, josta tehdään lainsäädännöllinen ehdotus ja tässä todellakin lasken parlamentin tuen varaan. Tässä tiedon, tämä tiedonanto perustuu neljään tärkeään periaatteeseen. Ensinnäkin se, että me haluamme kunnioittaa jäsenvaltioiden ensisijaista roolia kansalaisten turvallisuuden takaamisessa – ja täten meidän ehdotuksemme lähtee alhaalta ylöspäin. Me tuomme jäsenvaltioiden varat yhteen yhteisiin toimiin silloin, kun jäsenmaa tai kolmas maa ei yksin pysty hoitamaan katastrofia. Toiseksi me tunnustamme sen, että meidän täytyisi pystyä paremmin ennakoimaan riskejä, jotta me voimme toimia tehokkaasti silloin, kun katastrofi iskee ja täten me olemme nostaneet komission roolia. Esimerkiksi jäsenvaltiot ovat, on tuotu yhteen skenaarioiden suunnittelussa. Kolmanneksi me emme enää halua jatkaa ad hoc pohjalta toimista, toimimista, vaan me haluamme ennalta suunniteltua ja ennakoitavaa toimintaa. Ja neljänneksi me olemme tietoisia tiukoista taloudellisista ajoista ja täten me tarkastelemme tapoja, joilla yhteistyön kautta saataisiin aikaan säästöjä jäsenvaltioille. Tässä mielessä ehdotus, joka nyt on laadittu, se on hyvin maltillinen kasvu, siis 25-65 miljoonaan euroon – mutta tällä me saamme aikaan emme aika, ainoastaan parempaa tehokkuutta, vaan myöskin säästöjä jäsenvaltioissa. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni yhteen tärkeään kommenttiin. Me teemme tämän kansalaisten eteen ja yli 90 prosenttia kansalaista toivoo, että me katastrofitilanteissa tekisimme yhteistyötä ja me olemme kansalaisille tämän velkaa. Kiitos. Suurkiitokset komission jäsen. Ja nyt sitten ulkoasioiden valiokuntien kunnan nimissä herra Tokes, pitäisi, hänen pitäisi pitää puheenvuoro, mutta hän ei ole vielä salissa. Eli puheenvuoron saa kehitysyhteistyövaliokunnasta Rouva Strifler. Euh, Kiitos rouva puhemies. Hyvä puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat, hyvä kollega. Kun meillä on ollut lukuisia luonnonkatastrofeja, jotka ovat todella vakavia, ja nykyiset painostukset ovat vaikuttaneet siihen, että EU täytyy todella vahvistaa äh, hätäapu näihin luonnonkatastrofeihin, ja se pitää todeta, kuinka sen resurssit ovat olleet rajalliset. Me olemme saaneet useita pyyntöjä parlamentaarikoilta, mutta tämän, ja tämän perusteella komission täytyisi tehdä kunnianhimoinen lainsäädäntöaloite tämän vuoden loppuun mennessä, jotta voitaisiin todella luoda todelliset eurooppalaiset siviilisuojelujoukot, jotka sitoutuisivat, eh, niin kuin joissakin jäsenvaltioissa on tehty, että lähdettäisiin vapaaehtoispohjalta suojelemaan siviiliväestöä, ennakoimaan edeltä vaan mahdollisia tulevia katastrofeja, voitaisiin käynnistää välittömästi pelastustoimenpiteet silloin, kun katastrofi on jo päällä. Minä olen iloinen siitä, että saimme komissiolta vastikään tuoren tiedonannon, jossa puhuttiin monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014-2020, jossa puhutaan 450 miljoonasta mm, siviilisuojeluun tarkoitetuksi budjetuksi. Se kattaa erittäin laajasti nämä valmistelut ja ennaltaehkäisevät toimet. Lopulta komission pitäisi todella toimia aktiivisesti, jotta se voi taata näiden resurssien näkyvyyden ja miten niitä on todella maaperä lähdetty toteuttamaan, erityisesti silloin kun on käytetty EUn symboleja samanaikaisesti kansainvälisten budjettien kanssa. Ja tähän lopetan. Kiitos. Suurkiitokset herra Stavrakakissa yhden minuutin. Hyvät äh, naiset ja herrat, pitäkää puheajasta kiinni, koska meidän täytyy myöhemmin tänään äänestää. Eli meillä ei ole paljonkaan liikkumavaraa. Stavrakakis, yksi minuutti, hän on aluepoliittisesta valiokunnasta. Kiitos puhemies. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää esittelijää tästä tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt ja sitä, että hän on aivan erityisesti painottanut ennaltaehkäisyä ja hallinnointia metsäpalojen kohdilla. Ja haluaisin myöskin kiittää häntä siitä, että aluepoliittisen valiokunnan mielipiteet on otettu huomioon. Aluepolitiikan valiokuntana me painotamme aivan erityisesti sitä, että yhteisvastuulauseke, joka löytyy kappale artiklasta 222 Lissabonin sopimuksesta, siinä aivan erityisesti painotetaan sitä, että EU tulisi tukea ja vahvistaa jäsenvaltioita pelastuspalvelun suhteen. Mitä sitten katastrofien hoitoon tulee, tässä painotetaan katastrofien hoitoa eikä niinkään ennaltaehkäisyä ja täten täytyisi aluepolitiikkaa poliittista aluekehitysrahastoa käyttää äh, hyväksi ja eikä tulisi myöskään unohtaa rannikko, saari ja vuoristoalueita, koska ne ovat aivan erityisen herkkiä tässä suhteessa. Haluaisin myöskin pyytää komissiota lukemaan äh, kappaleen seitsemän tästä mietinnöstä, koska siinä puhutaan yhteisten joukkojen perustamista Euroopan unioniin. Kiittäisin herra Stavrakakisia siitä, että hän piti puheajasta kiinni. Sitten EPPstä herra Seber, hän saa kaksi minuuttia. Frau Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää esittelijää. Hän teki vain oikeanlaisen työn. Hän teki sen tiukan, tärkein, tärkeisiin asioihin keskittyvän mietinnön. Ja se vaaditaan sitten komissiolta lainsäädäntöehdotusta piakkoin. Aivan oikein, ettei ole liian laajaa tästä mietinnöstä, vaan kiinnitettiin huomioon näihin tärkeisiin asioihin. Ja on muuta selvää, että me voi koskea mitä tahansa jäsenvaltiota, voi olla luonnon katastrofi, tekninen katastrofi kyseessä, joka aiheuttaa suurta inhimillistä tuskaa ja kärsimystä. Täällä mainittiinkin useamman kerran nämä eh, vahinkojen suuruudet, ja tendenssi on näkyy ylöspäin menevä tällä hetkellä. Joten on muuta selvää, että me Euroopasta käsin myöskin pyrimme toimimaan paremmin yhteistyössä. Tämän takia meidän pitää eh, odottaa komissiortuksesta, että jäsenvaltiot omalla vastuualueellaan pysyvät toiminnassa, että lähdetään alhaalta ylöspäin rakentamaan asiaa, mutta että eurooppalaiset on koordinoiva rooli tämän yläpuolella. Ja sitten vielä kysymys teille, komission jäsen. Tämähän on teidän vastuualueettanne, josta puhutaan nyt täällä. Kuitenkin ulkopoliittinen valiokunta pyytää, että EUn korkea edustajalla olisi myöskin tärkeä rooli tässä. Tuleeko tässä sitten jonkunnäköistä ristiriitaa vastuualueista komission kesken, kun ei tiedä kuka on vastuussa mistäkin? Joten tämä asia pitäisi selvittää heti alussa, jottei synny mitään rinnakkaisia toimia. Tärkeää on, että keskitämme varat ja ennalta mietimme sitä, että voimme jo valmistelussa parantaa sitä, että voimme toimia nopeasti. Itse olin esittelijä Tulva-mietinnössä – ja siinäkin me näemme, että kun me olemme hyvin valmistautuneita, niin voimme myöskin pelastaa ihmishenkiä ja estää taloisia tuhoja. Toivottavasti rouva komission jäsen saamme tältä pian asiaa käsittelevän ehdotuksen. Siber. Kiitokset herra Siber. Sitten sosiaalidemokraateista herra Lainen, kaksi minuuttia. thank you for... Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Mekin kiitämme tästä tiedonannosta katastrofiavun parantamiseen Euroopan unionissa. Euroopan kansalaiset odottavat sitä, että katastrofeissa toimitaan nopeasti ja tehokkaasti. Ja myös sitä, että autamme toisiamme vastavuoroisesti. Menneisyydessä on vähän avuttomina katsottu televisiosta, kun vaikka Etelä-Euroopassa ovat metsät palaneet ja että miksi et muut auta sitten. Teidän tiedonantonne on seuraava askel eurooppalaiseen solidaarisuuteen, tehokkuuteen, jossa käyttää kapasiteetteja paremmin. Meillä on kaikki tarvittavassa oleva käytössämme. Meillä on kaikki mahdollisuudet Euroopassa tähän, että katastrofit voidaan myöskin estää. Ja uskon, että tämä on hyvä askel eteenpäin. Täällä puhuttiin jo siitä, että kansallisia kapasiteetteja pitäisi poistaa mitenkään ja että ollaan keskitetty toiminta vaan pelkästään, vaan me tarvitsemme synergiaa me tarvitsemme kaikkien nopeampaa yhteistoimintaa, ja tätä tarvitaan ehdottomasti. Olen samaa mieltä, että tarvitaan myös enemmän ennaltaehkäisevää ajattelua. Meidän pitää myös käyttää saatavilla olevia tietoja paremmin hyväksemme, eikä odottaa katastrofia jo päällä. Kaikissa mahdollisissa tulvissa ja kuivuustilanteissa, jossa sitten saattaa syntyä tulipaloja, tämän pitäisi toimia. Ja nyt olen erittäin tyytyväinen, että meillä on tässä yhteisen EU-järjestelmän, mutta myöskin samalla organisoimme EUn ulkopuolisen avun. Ja olen kollega Sebertin kanssa samaa mieltä, että vastuualueiden pitää olla selkeitä, teidän pitää olla vastuussa, teidän pitää tehdä toimenne, eikä luoda mitään sekatoimivaltuuksia, koska sitten ei tiedä kuka on vastuussa. Ja lopuksi vielä tämä 24-7 päivää valmiuspalvelus, Tämä on hyvä asia myöskin jouluna, kesänä. Tämä on tärkeä asia. Ja kiitän myöskin esittelijä hyvästä mietinnöstä. Suurkiitokset herra Lainen. Sitten ALDE-ryhmän nimissä herra Ugias, puolitoista minuuttia. Presidente, komissaaria Georgieva. Puhemies, komission jäsen Georgieva. Olemme tyytyväisiä ja haluan myöskin onnitella samalla ensinnäkin esittelijä Gardinia ja muita varjoesittelijöitä tehokkaasta yhteistyötä ajankohtaiseen aiheeseen tehdystä mietinnöstä. Olemme tyytyväisiä myöskin tästä tuesta, jota on annettu asiakirjalle, joka ottaa erityisesti huomioon juuri toissijaisuusperiaatteen ja solidaarisuuslausekkeen, joka pitäisi näkyä myöskin kaikissa jäsenvaltioiden toimissa, kun vastataan katastrofeihin pelastusavussa. On tärkeää luoda järjestelmä, joka on ennakoitavissa, joka toimii sitten eurooppalaisen pelastuspalvelumekanismin puitteissa, joka ottaa huomioon toissijaisuusperiaatteen täysin. Eikä luoda mitään ylikansallista joukkoa, joka olisi vain kallis ja tehoton. Ja myöskin, että on sellaisia herkkejä alueita, kuten saaret. Tämä on hyvä asia, että se on otettu huomioon tässä. Ja myöskin, että ennaltaehkäisy näissä katastrofitapauksissa on erittäin tärkeä asia ottaa esille. Ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että muutkin kolket ovat olleet tässä tietoisia tällaista alueellisesta tärkeästä aiheesta. Ja täällä on viitattu tähän yhteiseen strategiaan, jossa pyritään vastaamaan metsäpaloja. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä herra Czarnecki, puolitoista minuuttia. pani komisarz, szanowni państwo. Kiitos, rouva puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat, hyvä esittelijä. Meillä on nyt käsillä Meillä on loistava kasvu unionissa, mutta meidän täytyy myös muistaa, että emme me voi ajatella vain Pakistanin tai Haitin ongelmia. Mehän olemme eurooppalaisia. Me myös öö, haluamme huolehtia näistä ongelmista, koska meidän täytyy muistaa, mitkä ovat seuraukset näistä luonnonkatastrofeista. Meidän täytyy pystyä reagoimaan Euroopan tasolla, ensin Euroopan tasolla. Tämän lisäksi haluan sanoa ihan avoimesta, että olen todella sitä mieltä, että EUn jäsenvaltiot eivät kyllä ihan aina ihan aiheellisesti hoida näitä ongelmia. Esimerkiksi Puolassa jossa oli viimeisten katastrofien, luonnonkatastrofien seurauksena Mm, mm, lukuisia ihmisenkin menetyksiä. Nämä olivat hurrikaaneja, joissa monet ihmiset menettivät henkensä, mutta oli myös materiaalisia menetyksiä. Meidän täytyisi pystyä toimimaan reaaliajassa, antaa todellista apua. Eivät uhrit tarvitse ainoastaan symbolista apua, vaan he tarvitsevat myös todellista tukea ja apua. Eli meidän pitäisi todella pystyä antaa EUn toimielimiltä todella tämmöinen kortti, jonka avulla he ovat todella paikan päällä. Ei ole kyse siis vain jälkihoidosta katastrofeissa, vaan meidän pitää pystyä tarjoamaan ennaltaehkäisevää reagointia ennen katastrofia. Puolassa ainakin tämä se olisi keskeistä eh- ennaltaehkäistä nämä kyseiset tulvat. Kiitos. Seuraava puhuja olisi herra Tremopoulos vihreistä, mutta hän ei ole salissa joten seuraavaksi puheenvuoron saa Roa de Bruin GUE-ryhmästä. Ja hän saa kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Roa Gardinia hänen mietinnöstään ja hyvästä työstä. Haluaisin aivan erityisesti kiittää häntä yhteistyöstä ja siitä, että meidän tarkistuksemme ja ehdotuksemme on otettu huomioon. Katastrofien hoito on tärkeä osa kestävää kehitystä, jos me suunnittelemme kehityksen niin, että katastrofeilta vältytään, niin silloin säästetään monia ihmishenkiä, voidaan vähentää taloudellista ympäristöllisiä vahinkoja ja myöskin niitä vahinkoja, jotka liittyvät teknologisiin ja ympäristöllisiin katastrofeihin katastrofiapu lähtee liikkeelle eh, valmistautumisesta ja kannustaisinkin jäsenvaltioita sijoittamaan enemmän eh, katastrofiapuun, jotta katastrofeihin voidaan solidaarisuuden nimissä nopeammin vastata. Selkeys, johdonmukaisuus, ne ovat niitä tärkeimpiä pilareita, joiden päälle meidän tulee rakentaa toimiva eurooppalainen katastrofiapujärjestelmä. Koordinaatio on avainasemassa, jos me haluamme tarjota tuloksellista apua ihmisille, mutta meidän täytyy myöskin pitää kiinni inhimillisistä ulottuvuuksista, esimerkiksi puolueettomuus, neutraalius ja riippumattomuus. On varmistettava, että kansainvälinen humanitaarinen laki toteutuu. On varmistettava, että katastrofiapua ei koskaan alisteta kaupallisille tai strategisille ulottuvuuksille. Katastrofiapua tulisi tarjota riippumatta poliittisista ulottuvuuksista ja saman aikaan täytyy pitää kiinni kansainvälisesti sovituista humanitaarisista periaatteista. Kiitos. Suurkiitokset Rova de Bruin. Ja sitten herra Rossi EFD-ryhmästä. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Minäkin haluan kiittää esittelijä Kardiinia hyvästä työstä. No, mutta kaikki tietävät, että katastrofit ja luonnonkatastrofit, myöskin ihmisten aiheuttavat parasta ennaltaehkäistä, mutta se ei ole mahdollista kuitenkaan. Kuitenkin, kun niitä tapahtuu, pitää olla valmiita sitten puuttumaan asiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mä sanon nopeasti. Lisbonin, Lisbonin sopimus kuitenkin osoittaa, että myöskin voidaan toimia pelastuspalvelun aloilla Euroopassa yhdessä. Joten meidän pitäisi löytää tällaisia hataopikeskuksia, joissa ovat seitsemän päivän viikossa toiminnassa. Pitää välttää sitä, että ei voi olla päällekkäisyyttä poliittisella tai operatiivisella tasolla. Tämä on tärkeää. Tämä on myöskin Euroopan solidaarisuutta. Tarvitaan sitä, että kaikki jäsenvaltiot antavat panoksensa tämän projektin luomisessa – silloin, kun tarvitaan, ei rajoja saa olla. Vaan tämä tulee tapahtua nopeasti ja mahdollisimman nopea, tehokkaasti. Ja sitten, jos voidaan vaikka vähentää myöskin kuluja tämän kriisin aikana, sekin on hyvä asia. Kiitos. Sitten Obermeier sitoutumattomien nimissä minuutti. Kiitoksia puhemies on tärkeää, että pelastuspalvelun tehokkuutta parannetaan EU-ssa. Meidän pitää oppia myös viimeisistä katastrofeista. Ja atomienergia ja vaikka öljyporaus jossain hyvällä mm, avomerellä, näistä pitää luopua. Meidän pitää panna toimenpiteet nopeasti toimiin. Unkarissa tämän muuta onnetuuden takia ei toimittu näin. Tämän takia tarvitaan eurooppalaista katastrofiapua tietyillä alueilla, tarvitaan vaikka yhteisiä lentokoneita, palojen sammuttamiseen, mutta oikeastaan oma apu on paras apu minun mielestäni. Ja tämän takia haluaisin viitata, että jäsenvaltioissa tarvitaan myöskin omia toimivaltuuksia. Itävallassa, Etetirolissa ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä elementti meidän pelastuspalveluamme – ja näin pitää myöskin olla EU:ssa. Sillä minä olen siellä jo nuoresta pitäen palokunnassa mukana. Herra Tremopoulos hieman myöhässä, mutta hän saa kuitenkin puolitoista minuuttia vihreiden nimissä. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää ja kollegoja jotka ovat osallistuneet tämän tärkeän mietinnön laatimiseen. Mietinnössä painotetaan sitä, että meidän täytyy päivittää pelastuspalvelukapasiteettimme ja meidän täytyy pitää mielessä myöskin solidaarisuus Euroopassa katastrofit sekä ihmisen aiheuttavat että luonnonkatastrofit, niiden määrä on lisääntynyt ja täten meidän täytyy olla entistä tuloksellisempia meidän on pystyttävä ennaltaehkäisemään katastrofeja. No, minulla ei ole puheaikaa kovinkaan paljon, mutta haluaisin keskittyä ennaltaehkäisyyn. Meidän täytyy omistaa aikaa ja varoja, jos me haluamme panostaa ennaltaehkäisyyn sen sijaan, että keskittyisimme katastrofien hoitoon sitten, kun katastrofit ovat jo tapahtuneet. Meidän tulisi lisätä mahdollisuuksia ennaltaehkäistä näitä katastrofeja ja ilmastonmuutoksen aikoina. Meidän täytyy tehokkaalla tavalla käyttää olemassa olevia varoja hyväksi, jotta me voimme säästää ihmishenkejä. Aivan erityisesti varoja täytyy käyttää huolella talouskriisin aikana. Ympäristövaliokunnassa painotettiin nimenomaan tätä, mutta myöskin painotettiin sitä, että meidän täytyy nimenomaan myöskin erityisen olosuhteisiin varautua aivan erityisesti esimerkiksi mitä tulee öljynporaukseen ja vaarallisten aineiden kuljetukseen. Meidän täytyy ottaa myöskin vastuuta ympäristökatastrofeista, jotta esimerkiksi Fukushiman kaltaiset tapahtumat eivät enää toistu. Kiitoksia ja kiitos siitä, että piditte puheajastanne kiinni. Ja nyt palaamme esityslistalle sen mukaisesti herra Schnellhardt saa kaksi minuuttia puheaikaa. Vielen Dank, Frau Kiitoksia, puhemies. Luulen, että joudun listalta pois, mutta hyvä, että pääsen kuitenkin puhumaan vielä. Ensinnäkin kiitokset esittelijän, Rova Kardinille. Tässä hyvin lyhyessä ja selkeässä mietinnössä otetaan selville, mitä meidän tehtävämme ovat. Kun luetaan tämä mietintö, niin tässä on 16 viittausta oikeusperusteisiin, jotka tällä hetkellä ohjaavat meidän katastrofiapua ja pelastuspalveluamme. No oikeastaan tässä pitäisi olettaa, että tämä riittäisi jo mutta kun ajattelee viimeisiä pelastuspalvelutuloksia, tämä osoittaa sen, että olet reagoineet hyvin. Mutta meillä on uusi tilanne oikeastaan Euroopassa. Meillä on enemmän katastrofeja, ympäristökatastrofeja, terroristi-iskuja, jotka vaativat nopeaa toimintaa. Tämän takia on aivan oikein, että komissio tulee tekemään tästä lakiehdotuksen. Olen myös sitä mieltä, että meidän pitää miettiä tässä toista asiaa. Täällä todettiin aina, että jäsenvaltioiden pitää olla keskipisteessä. Mutta jos luomme sen yksikön, joka vastustaa tai toimii katastrofitilanteissa, niin tämä voi syntyä vain jäsenvaltioiden substanssista, mutta koordinointi, tämä on se tärkeä asia. Että tiedetään, missä nämä yksiköt ovat, miten he saavat aikaan, ja tämä koordinointi, tässä minusta kyllä komissio olisi oikea paikka, jota sinne se pitää laittaa. Ja myöskin rahoitus, sitähän on lisätty, mutta tärkeämpää on, onkin tehokkuuden lisääminen. Sitä tarvitaan. Ja tämän takia voimme myöskin vain luopua lisärahoituksesta. Ja sitten katastrofirahastoon vielä kommentti. Täällä vaadittiin että sitä pitäisi lisätä. Minä vastustan sitä. Meillä on kyllä niin paljon mahdollisuuksia olemassa, jossa katastrofirahasto voitaisiin käyttää. Että meidän pitää jättää se tämänhetkiseen muotoonsa. Sehän on sen takia siellä, että vain ennakoimattomia katastrofeja voidaan näin lieventää, ja näin se pitäisi ollakin. Kiitoksia. Suurkiitokset. Seuraavaksi Rauha Estrella, kaksi minuuttia. Kiitos paljon, rouva puhemies katastrofit ovat useasti toistuvia teemoja keskusteluissa, keskusteluissamme. Tämähän on ihan luonnollista, kun otamme huomioon, että ne ovat yhä useammin toistuvia ja yhä tuhoisampia. Tämän takia haluaisin tervehtiä erittäin suurella ilolla Rova komissaarin, Rova Georgievan ehdotusta, koska mielestäni se on todellakin sattuva ja osu oikeaan aikaan. Ja haluan onnitella myös Rova ja esittelijää me sosialistiryhmässä olemme samaa mieltä tästä analyysistä, mitkä ovat ilmastonmuutoksen seuraukset näissä lukuisissa luonnonkatastrofeissa, kuinka se on lisännyt näiden katastrofien määrää. Meidän pitäisi antaa painopistettä ennaltaehkäisevälle toiminnalle. Lissabonin so- sopimus antaa mahdollisuuden valmistaa meidän valmiusvastauks, valmiuskykyämme. Meidän pitäisi myös laajentaa näitä valmiuksiamme hätäaputoimintaan. Niiden pitäisi olla koordinoidumpia. Sen takia olen erittäin iloinen, että ehdotetaan tämmöisen eurooppalaisen pelastuspalvelujoukkojen pelastamista kiireellisyystilanteita varten se perustuisi siihen, niihin vapaaehtoisiin voimiin, joita jäsenvaltiot voivat antaa käyttöön, että myötä voitaisiin lyödä myös perustaa kiireellisyystilanteisiin vastaava hätäapu tai palvelukeskus. Se olisi toiminnallinen pysyvä järjestelmä 24 tuntia toiminnassa. Se toimisi niveltyvien jäsenvaltioiden omiin toimintoihin, jotka ovat keskittyneet ihan ö, pistekohtaisiin toimintoihin, jotka ovat pysyviä toimintoja. Me haluan myös, olen myös iloinen esittelijän ehdotuksesta käynnistää pilottihankkeita. Meidän täytyy korostaa, kuinka tärkeä tämä pilottihanke on, jotta voisimme löydä ilma, ilmareservi, jotta voitaisiin paremmin taistella metsäpaloja vastaan. Tämä olisi jatkuvaa toimintaa, sitä pitäisi vahvistaa. Lissabonin sopimuksen myötä on myös otettu käyttöön solidaarisuuslauseke. Olen sitä mieltä, että tällä on suunnattomat ulottuvuudet, mahdollisuudet tarjota hyviä vastauksia, miten me voimme yhä paremmin vastata näihin yhä voimistuviin katastroihin. Ja e, sen takia me tulemme esittelemäänkin tähän kohtaan tarkistuksen, kun puhutaan solidaarisuusulottuvuudesta joustavuudesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Panajotov ei ole salissa, joten puheenvuoron saa herra Vlasak tasan puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, hyvä komission jäsen kollegat, me tiedämme, että jos katastrofi hoidetaan oikein, ja jos kapasiteetti on oikea, niin silloin ihmishenkiä säästetään. Ennaltaehkäisy kuitenkin olisi kaikista paras ratkaisu. Ja itse asiassa, kun puhutaan ihmisen aiheuttamiin ö, onnettomuuksiin, esimerkiksi Fukushima tai Meksikonlahden ö, öljykatastrofi, niin silloin meidän turvallisuutemme on riippuvasta ennaltaehkäisystä. Kun me haluamme kehittää vihreämpiä talouksia, se varmaankin on yksi tapa vähentää sekä ihmisen, oikeuks, eh, ihmisen aiheuttamia että luonnon aiheuttamia katastrofia. Haluaisin kiittää esittelijää siitä työstä, jota hän on tehnyt tässä hyvin monimutkaisessa ja tärkeässä asiassa on vaikea löytää yhteisiä ohjeviivoja näihin ilmiöihin, jotka ovat kaikki erilaisia ja joihin täytyy aina räätälöidä ratkaisu. Kiitos. Suurkiitokset. Sitten herra Blum, puolitoista minuut- yksi minuutti. Well, I rise, uh, with some humility as... Niin, tavallaan olen nöyränä tässä, koska me olemme valinneet äh, myöskin valinneet myös kottilaisen pääministerin, joka ei välitä siitä, kuinka paljon rahoja käytetään. Tämä on aika outo ilmiö oikeastaan no, olen nöyränä tässä, mutta toisaalta odotan innolla nyt sitten sitä suurta brittiläistä humorita, joka meidän ei koskaan voi poistaa tältä paikasta. Hän toi meille energiapolitiikan ja työllisyyspolitiikan, kalastuspolitiikan ja maatalouspolitiikankin tämä tuotti meille melkein kaikkea, mitä tämä paikka on tehnyt, joka on kaikki ollut täyttä katastrofia oikeastaan. Ja nyt sitten mietimme tästä, tästä vastausta katastrofeihin, eli mikä, mitä olemme itse luoneet täällä tässä paikassa. En odota tietenkään hinnolla tätä odotusta, eikä tiedä mitä se on tapahtumaan tulevaisuudessa, mutta minua kiinnostaa nähdä, minkä takia sikojen aamiainen niin tästä sitten tulee taas. Kiitos. Ja sitten Rova Grostet, kaksi minuuttia. Merci beaucoup. Kiitos rouva puhemies. Kollega Gardini selitti hyvin johdannossaan, että on kyse tässä nyt solidaarisuudesta, toissijaisuudesta. Minä lisäisin vielä tehokkuuden, koska on totta, että onhan puhuttu katastrofia on yhä useammin. Myös EUn maaperällä on erittäin tärkeää, että pystyä kokoamaan voimamme ja yhdistämään toimintamme. Ja tämähän kyllä nyt perustuu siihen loistavaan mietintöön, jonka Michel Barnier jo kirjoitti vuonna 2006, jossa Barnier pyysi meitä, että EU voisi, koska sillä on käytettävissään aika paljon keinoja ja yhdistää nämä keinot ja loisi sellaisen eurooppalaisen siviilisuoj- siviili tur- suojeluyksikön, jolla voitaisiin toimia paljon tehokkaammin. Me voisimme paremmin hyödyntää teknologiaa. Meillä on Galileo-ohjelma, meillä on GMS-ohjelma, meillä on myös televiestintä, jonka avulla voimme siis saada paremmin, nopeammin välttämätöntä hyvää tietoa, jotta voimme mahdollisimman nopeasti <clears throat> puuttua asioiden kulkuun. puhun tässä televiestinnässä Eurooppalainen hätäapun numero on erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen. Silloin sen avulla me voisimme pelastaa ihmishenkiä, tuhansia henkiä Euroopassa. Se on erittäin keskeistä, että voisimme kommunikoida paremmin meidän kansalaistemme kesken, jotta he tietäisivät, mitä keinoja on heidän ulottuvillaan. Rova Gardinin mietintö osoittaa, että me voimme todella perusteellisesti muuttaa asioiden kulkua ilman, että rupeamme kajoamaan olevassa olemiin rakenteisiin. Totta kai meidän pitää noudattaa ja kunnioittaa toissijaisuusperiaatetta, mutta me voimme koota meidän voimamme yhteen ja silloin meidän toimintamme olisi hedelmällisempää. Minä pyydän, että komissio valvoisi paremman keinojen koordinaation. Rova komissaari, te sanoitte meille, että te odotatte apua meidän parlamentilta. Voitte luottaa meihin. Kiitos. Kiitokset, Rova Grostet. Sitten herra Arsenis, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin ensimmäisenä kiittää kollegoja, jotka työstivät tätä mietintöä. Tämä mietintö, aivan kuten keskustelusta käy ilmi, se on saanut paljon ymmärtämystä ja yhteisymmärrystä. Haluaisin kiittää Gardinia, mutta myöskin herra Stavrakakisia aluepoliittisesta valiokunnasta nyt me äänestämme, olemme äänestäneet parlamentissa jo metsäpalojen suojelusta ja eurooppalaiset metsät, ne ovat välttämättömiä, jotta me saamme yhteiskunnallista solidaarisuutta aikaan, mutta ne ovat myöskin välttämättömiä yhteiskuntiemme kannalta. Ilmastonmuutos uhkaa meitä, koska on tulvia, metsäpaloja, muita katastrofeja. Eh, koko kaikkialta Euroopasta löytyy näitä ilmiöitä ja monesti ne ovat rajat ylittäviä. Meidän täytyisi pystyä vastaamaan näihin. Toivoisimme, että metsien suojelun valkoinen kirja menisi komissiossa eteenpäin. Ja nyt jo toistamiseen parlamentti tämän mietinnön myötä pyytää, että metsäpaloja vastaan taisteltaisiin tuloksellisemmin, koska ne ovat aivan erityisen tärkeitä tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa. Meillä täytyisi olla joustava solidaarisuusväline, jota voidaan käyttää paikallisella tasolla, mutta joka kuitenkin olisi yhteisön vastaus näihin ongelmiin. Ja kiitokset siitä, että piditte puheajasta kiinni. Seuraavaksi herran Köörens yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies ei ole tuhansia tapoja parantaa EUn pelastuspalvelun reagointivalmiustoimintaa. Meidän pitää, olla, meidän pitää koordinoida ja keskittää meidän voimamme paremmin yhteen tässä politiikassa. Ennaltaehkäisy olisi sitä, että voisimme paremmin taata kestävän kehityksen, meidän pitää koordinoida, vaihtaa tietoa, jolloin voidaan välttää päällekkäisyyksiä, yhdistää voimamme. Me voimme tehdä sen EUn jäsenvaltioiden kesken. Tällöin tehokkuus olisi parempaa ja hallinnointi olisi toisaalta myös parempaa. Rouva komissaari, voisiko hän osoittaa, mitkä ovat ne keskeiset esteet, jotka tällä hetkellä ovat näiden keskeisten periaatteiden keskinäisessä integroinnissa, kun puhumme EUn politiikasta. Voisitteko te, Rova Georgieva, kertoa meille, mitkä ovat ne keskeiset vaikeudet, joihin te törmäätte vielä tänä päivänä jäsenvaltioiden kohdalla silloin, kun puhutaan näiden äsken mainitsemieni periaatteiden noudattamisesta, kun me haluamme päästä tavoitteisimme, jotka on jo kirjattu Lissabonin sopimukseen? Kiitoksia. Sitten Gutierrez Cortines. Puolesta minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. On erittäin hyvä tämä Rova Gardinin mietintö. Minusta se on erittäin hyvä. Siinä on nähty paljon vaivaa, mutta minä haluaisin kuitenkin, että ennaltaehkäisyn lisäksi oltaisiin tutkittu myös mitä sitten päivä katastrofin jälkeen. Mehän totesimme, mitä Haitissa tapahtui. Lorkassa oli äskettäin Espanjassa määnjäristys ja Italiassakin oli, mutta nyt pitäisi toimia heti sen jälkeen. On pelastettu ihmishelkiä, on pyritty palauttamaan normaali elämänjärjestys paikalle, mutta joskus se tapahtuu, että kestää vuosia, vuosia ja vuosia ennen kuin saadaan ää, rakentaminen uudestaan käynnissä. Meidän pitäisi tarjota teknologiaa näille uhreille. Mitä ää, sen jälkeen, kun ryhdytään jälleen rakentamaan maanjäristyksen jälkeen, niin sen pitäisi olla paikkaan sopeutuva. Missä EU on paikalla? Se koordinoi. Meillä on kaikki tieto käytettävissä. Me eri sektoreilla sanotaan, että näiden uusien rakennuksien pitäisi olla energiatehokkaita. Mutta miten me voimme, ää, voimme lähteä rakentamaan tuhon jäljiltä jotain ää, avaruuden aikaista kaupunkia. On ryhdytty koordinoissa toimenpiteisiin. Se on välttämätöntä, rouva komisaari. Se on parempi. Täytyy koordinoida jälleen rakentamista ja pitää myös eh, pystyä paremmin toimimaan ennaltaehkäisevästi. Se on välttämätöntä, mutta miten me voimme äh, tätä säännellä. Espanja on aika hyvin onnistunut tässä myöskin ennaltaehkäisyssä, mutta ei voida aina puhua vain näistä katastrofeista sitten, kun katastrofi on tapahtunut. Minä haluaisin, että puhutaan eh, seuraavasta päivästä. Meidän pitäisi työstää tätä paljon enemmän. Kiitoksia. Rova Gutierrez. Sitten Rova Hibner, puolitoista minuuttia. Kiitos, rouva puhemies. Kiitos. Haluaisin ryhmämme nimissä kiittää Rouva Gardinia, joka on laatinut loistavan mietin, jossa hän ottaa esille kaikki painopistealueet. Euroopan kyky antaa nopea vastaus katastrofeille, se on hyvin, hyvin nivelletty turvallisuuskäsitteisiin, mitkä ovat keskeisiä EU:ssa, mutta on myös välttämätöntä, että toimitaan kansainvälisellä näyttämöllä esimerkiksi silloin, kun on kyse pelastustoimenpiteistä luonnonkatastrofeissa kansainvälisessä mittakaavassa mm, ehdotus luoda eurooppalaiset pelastuspalvelujoukot on keskeinen. Se on nimenomaan, jos ajattelemme, että samanaikaisesti jäsenvaltiot voivat säilyttää oman autonomiansa, kun itse pyrkivät ratkaisemaan omia kansallisia katastrofitilanteita, niin miten me pystymme koordinoimaan näitä palveluyksiköitä? Meidän pitää antaa ne muiden jäsenvaltioiden käyttöön. Tämä edellyttää eurooppalaista solidaarisuutta jotta voimme todella luottaa tähän keskukseen, pelastuspalvelukeskukseen, sitä pitäisi koordinoida kaikella sillä kokemuksella, joita jäsenvaltioilla on jo, jotta voidaan todella toimia kansainvälisellä tasolla ja koordinoida tätä toimintaa meillä jo käytettävissä olevilla välineillä. Pitäisi myös pystyä vastaamaan erityyppisten katastrofien edessä. Ne ovat erityyppisiä sekä EUn sisällä että EUn rajojen ulkopuolella. Mitä taas tulee tiedon vaihtoon EUn ja muiden maiden välillä, se on keskeistä. Kiitoksia. Sitten Teverak, puolesta minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Viime vuonna Jokainen sanoo, että EU on törmännyt itsekin vai, vertansa vailla oleviin katastrofeihin ja se ole, ei ole kannata. Tässä nyt luetella kaikkia niitä tämän kesken keske, aikana. Me vietämme Ranskassa kymmenvuotispäivää Tuluisissa tapahtuneessa Kemian tehtaan räjähdyksessä on ehdotettu, niin kuin tässä Rova Gardini mietinnössä on ehdotettu, että voitaisiin todella ilmaista kunnollista aitoa solidaarisuutta väestöä kohtaan. Ja usein, usein vuoden aikana, e- usein vuoden ajan EU on pystynyt keskittämään meidän voivamme ja kokemuksemme ja nyt olisi korkea aika ryhtyä toimimaan yhdessä eikä odottaa enää uuden katastrofin tuloa, jotta se todella koettelisi meidän maaperää, jotta ottaisimme siitä opiksemme. Meidän pitää jokaisen nyt hyödyntää meidän materiaalista kykyä rahoituksellisista valmiuksia, rahoituksellisia valmiuksia, jottei mitään raamoja enää syntyisi. Rouva komissaari, äskettäin te sanoitte, että pitää ennakoida riskejä. Ja on todella valitettavaa, että tässä yhteydessä Euroopan unionin komissio aikoo vetäytyä tästä GMS-satelliittitarkkailuohjelman rahoituksesta. Sehän on kaikkien mielestä keskeinen instrumentti ennaltaehkäisyssä ja koordinoinnissa, kun haluamme antaa nopeita vastauksia katastrofiin. Minä vetoan tässä kiivaasti, rouva komissaarin, että tarkistaisitte uudelleen tätä ehdotusta ja voisitte katsoa, kuinka paljon FARE-ohjelma on antanut kiistämätöntä lisäarvoa EUlle. Kiitän esittelijä Rouva Gardin ja hänen loistavasta mietinnöstään ja toivon, että me pystymme sen hyväksymään piakkoin. Ja tällä tavoin avataan tietä eurooppalaiselle solidaarisuudelle, joka on kansan koitu muuttuu kansalaisten hyödyksi. Kiitos. Ja nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Monet kollegat ovat pyytäneet puheenvuoroa. Kaikille en voi puheenvuoroa antaa, eli annan EPPstä kolmelle, yksi kuesta ja kolme sosiaalidemokraateista, vaikkakin useampi pyysi puheenvuoroa. Ensin herra Skuria. Ja pitäkää puheajasta kiinni, jotta kaikki saavat puheenvuoronsa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Si, grazie, presidente. Kiitoksia, rouva puhemies. Haluaisin kiittää kollega Karnoa erittäin hyvästä mietinnöstä. Tässä katsotaan myöskin instituutioita, joita on erotettu, jotka myöskin toimijat ovat tällä sektorilla mukana, ne ovat hyvin esille. Meidän pitää löytää myöskin lainsäädännön ratkaisu tähän asiaan, joka on siis askel eteenpäin siinä, että kuitenkin voitaisiin pelastuspalveluja organisoida kans- eurooppalaisella tasolla ilman, että kansalliset tahot tässä ovat vastaan. Meidän pitää katsoa myöskin eurooppalaista roolia tässä yhteydessä. Tarvitaan enemmän Eurooppaa, jotta voidaan yhteisesti ja koordinoidusti toimia koko unionin alueella. Pelastuspalvelu elää siis vapaaehtoistyöstä ja solidaarisuudesta, joka on myöskin Lissabonin sopimuksen antaman toimintakentän puitteissa. Tarvitaan myöskin rahoitusta, ja kiitän tässä komissiota, joka on ottanut esille tämän asian ja on ehdottanut tähän myöskin budjetin lisäystä. Kiitos. Sitten Rova Dancilla yksi minuutti. de al Kiitos puhemies. Euroopan unionin solidaarisuusrahasto yleisesti ottaen toimii hyvin, mutta se kokemus, joka saatiin ensimmäiseltä toimintavuodelta, osoittaa, että siinä on puutteita, huomattavia puutteita ja rajoituksia. Nämä liittyvät siihen, että ei voida nopeasti vapauttaa varoja ei ole olemassa riittävästi kriteerejä varojen käyttöön, eikä onnistuta määrittelemään luonnonkatastrofeja asianmukaisella tavalla. Euroopan unionin tulisi rahoittaa katastrofialueiden projekteja, mutta näiden varojen käyttö on osoittautunut ongelmalliseksi. Tästä syystä olen sitä mieltä, että mahdollisuus myöntää apua perustuen alustavaan vahinkoarvioon. Se, että varoja voitaisiin myöntää tällaiselle katastrofin kohdanneelle maalle, se olisi hyvä asia heti katastrofin tapahtumisen jälkeen. Kiitos. Seuraavaksi herra Ferreira, yksi minuutti. Kiitos, rouva puhemies. Vuosi sitten syyskuussa suuri enemmistö hyväksyi täällä mietinnön, josta, jonka oli laatinut isä. Siinä puhuttiin EUn ennaltaehkäisevästä toiminnassa luonnonkatastrofeissa. Sanottiin, että ennaltaehkäisy olisi keskeinen vaihe ja todella ratkaiseva, ja sen pitäisi olla paljon painavammassa osassa. Ennaltaehkäisy voi estää monia jatkokatastrofeja ja todella <clears throat> heikentää mahdollisia tulevia on joitakin esimerkkejä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Rahoituksellisesti ennaltaehkäisyssä on ryhdytty toimintaan. Esimerkiksi metsäpalojen ennaltaehkäisyssä on ryhdytty valvomaan rannikkoalueita, on parastettu maatalous, maaseudun turvallisuutta, on pystytty antamaan minimikorvauksia maanviljelijöille, jotka ovat joutuneet kärsimään luonnonkatastrofeista. Olemme pystyneet luomaan tietyn tyyppisen solidaarisuusrahaston ja niin edespäin. Olemme todenneet, että lähes joka kerta, kun jotakin piti tehdä, eli toisin sanoen, kun oli tapahtunut jo, vuosi oli jo kulunut, koskaan ei tehty tarpeeksi. Kiitos Paska. Kiitos sitten herra Paska. Älkääkä yrittäkö, ylittäkö minuutin puheaikaa. Olkaa hyvät. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, v mojej krajine máme príslovie, ktoré hovorí, že nešťastie nechodí... Rova puhemies, hyvä komisio jäsen. Meillä on sanonta, joka tapahtuu, että onnettomuus tapahtuu ihmisten keskuudessa, ei, esimerkiksi ei mene vuorien kautta. Ja tämä, tämäkään ei siis sieltä meidän maitamme rauhaan. Tarvitsemme apua, kun tällaista tapahtuu. Tämä on tarpeen ja on tar- tämän, tässä mielessä myöskin komission aloite on hyvä, että luottaisiin tällainen hätäapukeskus, joka sitten koordinoisi Euroopan unionin antamaa humanitaarista apua. Luotaisiin keskeinen yksikkö, joka koordinoisi humanitaarisen avun jakoa, ja meidän pitää myöskin painottaa tätä paremmin. Meillä on hyvää valmiutta tarjolla, ja tämä saattaa olla hyvin tehokasta, kun pyritään sitten pelastamaan kansalaisten henkiä. Kiitos. Sitten herra Matula, yksi minuutti. Uniunea Europeană și cetățenii ei se confruntă cu o creștere. Kiitos puhemies. Euroopan unionin kansalaiset kohtaavat yhä useammin yhä vakavampia katastrofeja. Nämä katastrofit, jotka vaikuttavat kaikkiin maailman maihin, todistavat sen, että olisi tarpeellista olla olemassa jokin elin, joka voisi hoitaa ja ennaltaehkäistä näitä katastrofeja. Riskit, jotka liittyvät luonnon ilmiöihin, niitä tulisi pystyä vähentämään tietyn, tiettyjen ennaltaehkäisevien toimien kautta taloudellinen apu, yli kahden miljardin taloudellinen apu, jota annettiin vuosien 2008 ja 2010 välillä solidaarisuusrahastosta, osoittaa sen, että Euroopan unioni yrittää auttaa, mutta näillä varoilla on ollut vaikeuksia saavuttaa apua tarvitsevat henkilöt. Toisin sanoen tarvitaan mekanismia, joka auttaisi ihmisiä saamaan nämä varat aikaisemmin. Haluaisin kiittää ja vielä kerran onnittelut Ruoka Gardinille.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 mitä tarkoittaa eurooppalainen apu. Me tiedostamme sen varsin hyvin, varsinkin jos se perustuu vapaaehtoisuuteen. Se on hyödyttänyt Unkaria, me hyödyimme tästä todella suuresti, mutta me totesimme myös, kuinka tärkeää on ad hoc toiminta, tämä aloitteellisuus. Tämä mietintö on loistava ja siinä todella peräänkuulutetaan Euroopan kriisi- ja pelastuspalvelujoukkojen perustamisesta. Rouva komissaari, haluan kiittää myös kiittää teitä, mutta haluan kiittää koko tätä salia. Meidän täytyy todella pystyä ottaa opiksemme kaikesta tapahtuneesta ja meidän täytyy myös kuunnella tarkasti, mitä rouva komissaari Georgievia sanoi. Minä eh, haluaisin nyt kertoa teille siitä tosiasiasta, että miten viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin, kuinka paljon me olemme vaatineet korvauksia. Unkarin katastrofissa korvaukset merkitsivät kuusikertaisesti tämän yrityksen arvon. Lukas. Kiitos, te kyllä ylititte puheaikanne. Sitten Roa Lukas. Bardzo, e, pani przewodnicząca, pani komisarz, w obliczu... Kiitoksia, rouva puhemies komission jäsen. Kun katastrofit lisääntyvät, niin on tärkeää, että myöskin toimitaan nopeasti, koordinoidusti, myös mahdollisimman tehokkaasti käyttäen olemassa olevia resursseja. Tämä antaa meille mahdollisuuden sitten estää materiaalisten vahinkojen syntymisen. Olen tyytyväinen, että paikallisia alueviranomaiset ovat myöskin tässä otettu huomioon. Ne ovat ne toimijat, jotka toimivat vielä ensimmäisellä tasolla, kun pyritään vähentämään luonnonkatastrofien aiheuttamia haittoja. Tarvitaan myöskin solidaisuusrahastojen käyttöä. Sillä eihän saa olla niin, että jopa kuukausia, jopa vuosia odotetaan sitten rahoitusapua sieltä. Lopuksi olisin kiittää esittelijää ja toivotan hänelle kaikkia hyvää jatkossa. Ja toivottavasti voimme kaikki ehdotukset tästä mietinnöstä panna täytäntöön. Eli juuri tiedon välitys ja nopea toiminta on tärkeää. Seuraavaksi herra Pasku. Luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofian määrän lisääntyminen on fakta. Kuitenkin meidän vastauksemme ovat olleet yhä rajallisempia ja maailma odottaa EUlta enemmän. Tähän saakka meidän vastauksemme ovat olleet ad hoc pohjalta ja liian byrokraattisia. Täten meidän täytyy uudistaa koko järjestelmä. Tämä yksityiskohtainen mietintö antaa oikeata suuntaa. Meidän täytyy poistaa päällikkäisyydet ja lisätä tehokkuutta siinä, mistä halutaan pitää kiinni ja meidän täytyy siirtää äh, paino äh, ennaltaehkäisyyn, äh, luoda skenaarioita. Meillä täytyisi olla jonkinlainen yhteinen pooli joka koostuisi kansallisista varoista. Meidän täytyisi tehdä koko järjestelmästä toimivampi. Toissijaisuus ja voimavarojen saatavuus, niiden täytyisi olla keskiössä. Pelastuspalvelu on täysin linjassa EUn välintulon periaatteen kanssa vaikkakaan sotilaallista ei kokonaan poisteta, niin se ei kuitenkaan enää tule olemaan keskiössä. Kiitos ja sitten viimeinen puhuja, herra Rouva Kosta, yksi minuutti. Grazie Presidente, nel complimentarmi... Kiitoksia puhemies. Ja haluaisin kiittää myöskin esittäjä Gardinia ja komission jäsentä, että tässä tarvitaan todellakin uutta eurooppalaista lainsäädäntöä, tarvitaan keskittyä toimenpiteitä kriiseihin – tarvitaan sitä, että, että vedetään yhteen eri jäsenvaltioiden toimivaltuudet ja, ja heidän kansallisten ja paikallisen toimijoiden valmiudet. Tämä 112 yhteisenä eurooppalaisen hätänumerona, tähän liittyen haluaisin sitä, että komissio katsoisi sitä, että tehdäänkö jäsenvaltiossa toimijoita tämän yhdistämiseksi, vai onko täällä hajautumista näkyvissä tällä hetkellä hätänumeroiden suhteen Euroopan unionissa? Myöskin tässä on huomioon ottaen tämä, että pitää ottaa toimenpiteitä, mutta pitää myöskin tässä ottaa lisää rahoitus siihen, pelkästään antaa tämä jäsenvaltioiden taakaksi. On tärkeää myös katsoa sellaisia sosiaalisia muutoksia, joita on tapahtunut Euroopassa. Yhteiskunta on vanhentunut, rakenteet ovat muuttuneet, joten meidän pitää myöskin pystyä sitten takaamaan sen, että näitä kaikkein heikompia väestönosia pystytään suojelemaan. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Georgieva, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos erittäin paljon erinomaisista kommenteista ja ehdotuksista tähän lainsäädäntöehdotukseen liittyen. Yritän ryhmittää nämä vastaukseni ja lähden liikkeelle siitä, mitä tämä ehditys, esitys tekisi siinä, että saatettaisiin, saataisiin aikaiseksi todellista eurooppalaista kapasiteettia. Roa Stifler esitti tästä ensimmäisenä kysymyksen. Myöskin Roa Grosted esitti kysymyksen siitä, miten tämä liittyy Barnierin mietintöön. Me ehdotamme, että jäsenvaltioiden kapasiteetti saatetaan yhteen. Ja tässä mielessä tässä on ero Barnierin mietintöön siinä mielessä, että Barnierin mies mietintö osoitti tietä ja Barnierin mietintö, siinähän hyväksyttiin kokonaisuudessaan 12 ehdotusta ja siinä ajatuksena oli integroida jäsenvaltioiden kapasiteetti, mutta siellä lähdettiin liikkeelle ylhäältä alaspäin, kun taas me lähdemme liikkeelle alhaalta ylöspäin. Ja voin luottavaisin mielin sanoa, että me olemme saaneet jäsenvaltioiden tuen tälle ehdotukselle, aivan erityisesti niiden jäsenvaltioiden tuen, joissa kansalliset vaatimukset ovat sellaisia, että delegointi ei tapahdu eli edes liittivaltion tai keskushallinnon tasolla, vaan paikallisviranomaisten tasolla. Toisin sanoen me tulemme saamaan integroitua kapasiteettia, voimme kutsua sitä joukoiksi. Tässä on siis kysymys jäsenvaltioiden voimavaroista me olemme ottaneet huomattavia edistysaskeleita tämän jäsenvaltioiden kapasiteetin integroinnissa. Kun astuin virkaani, niin meillä oli alle 40 moduulia rekisteröitynä eurooppalaisella tasolla. Ja tänä päivänä voin kertoa teille, että meillä on 124 moduulia rekisteröitynä Euroopan unionin tasolla ja tämän lisäksi vielä kahdeksan koordinaatiotiimiä edistysaskeleet on, ovat tapahtuneet nimenomaan tarpeisiin vastaamisessa. Yksinomaan vuonna 2010 pelastuspalvelumekanismi aktivoitiin 28 kertaa. Aikaisempina vuosina puhuttiin parista, kolmesta, neljästä kerrasta. Tänä vuonna se on aktivoitu jo 11 kertaa ja aika todennäköistä on, että lisäaktivointeja tulee. Toinen asia, josta monet parlamentin jäsenet puhuivat, Arsenis, Sarnekski, pyydän anteeksi, en osaa näitä nimiä lausua, Roa de Bruin ja muut mainitsivat tämän, siis ennaltaehkäisyn tärkeyden. Me tiedämme, että että ennaltaehkäisyyn sijoitettu euro kantaa, antaa vastineeksi 4-7 euroa. Ja kun me olemme lähteneet ennaltaehkäisyn tielle, se on osoittautunut vaikeaksi sekä Euroopassa että muualla maailmassa, ja me olemme tietoisia siitä, kuinka kriittisesti tärkeää ennaltaehkäisy on. Olen juuri palannut Washingtonista, jossa komissio otti johtoaseman yhdessä Maailmanpankin ja Japanin hallituksen kanssa, jotta tästä ennaltaehkäisystä tehtäisiin maailmanlaajuinen prioriteetti. Me tulemme jatkamaan rakenteellisia toimia, joissa keskitytään niihin toimiin, joita on tehty ennaltaehkäisyn alalla ja me tulemme tekemään uusia lainsäädännöllisiä ehdotuksia tällä osa-alueella sitä mukaan, kun me etenemme meidän operationaalisessa ajattelussamme. Metsät, no ne ovat tietenkin tärkeä osa ennaltaehkäisevää tointa, koska niillä on merkitystä tulvissa, niillä on merkitystä metsäpalojen kohdalla, niillä on merkitystä ekosysteemille, kaupungeille, maaseutualueille. Eli todellakin, herra Arsenis, tulette näkemään, että metsät tulevat olemaan tärkeä osa ennaltaehkäisytyötä mutta valmistautuneissa, valmistautuneisuudessa on kysymys myös siinä, siitä, että me kouluttaudumme yhdessä. Meidän täytyy olla valmiina tehtäviimme. Viime viikolla olin Puolassa ja osallistuin siellä viiden maan valmistautumisharjoitukseen ja voin kertoa teille, että kun me tuomme pelastuspalveluyhteisömme yhteen, se on äärimmäisen tärkeää, jos me haluamme saada oikeanlaisia reaktioita aikaan, ja komissio aikoo tähän satsata enemmän. Sitten herrat Lainen ja Seber esittivät kysymyksen siitä, miten me koordinoimme asioita ulkosuhteiden korkean edustajan kanssa. Voin antaa teille positiivisen vastauksen. Aktivointien ja kriisinhallintojen kautta me olemme päässeet paljonkin eteenpäin toimielinten välisissä järjestelyissä ja on, tänä päivänä on paljon selkeämpää, kuka tekee mitä missäkin tilanteessa. Euroopan sisällä korkea edustaja, hänellä ei ole siinä mitään tekemistä. Kaksi kolmasosaa pelastuspalveluaktivoinneista tapahtui EUn sisällä ja tuolloin asia kuuluu EUn sisäiseen toimintaan. Euroopan unionin ulkopuolella me toimimme ensisijaisesti silloin, kun on kysymys pelastuspalvelun aktivoinnista, kun taas korkealla edustajalla on rooli poliittisessa ja puolustukseen liittyvissä koordinaatioissa. Tietenkin monimutkaisissa kriiseissä korkea edustaja ottaa johtoaseman ja me sitten tuomme oman kapasiteettimme siihen mukaan. Pelastuspalvelua koordinoidaan jäsenmaissa ja tietenkin jäsenmailla on omat pelastuspalvelukoordinaatiokeskuksensa ja politiikka ja puolustuspolitiikka, niitä koordinoidaan. Joskus pelastuspalvelu astuu tähän mukaan, joskus pelastuspalvelulla ei ole tässä osaa eikä arpaa. Yhdysvaltojen presidentti Obama reagoi tulviin ja hän teki sen Yhdysvaltojen pelastuspalvelukoordinaatiokeskuksesta mutta kun äh, häntä tarkastellaan Bin Ladenin tapauksessa, niin silloin hän oli Yhdysvaltojen äh, valkoisen talon tilannehuoneessa. Tietenkin meidän täytyy todellakin monimutkaisissa hätätilanteissa koordinoida toimintaamme ja äh, mm, hätätilanteesta riippuen me sitten teemme päätöksiä siitä, miten koordinaatio tapahtuu. Mitä esteitä meillä on jäsenvaltioiden taholta? Tärkeintä on vakuuttaa jäsenvaltiot siitä, että me todellakin otamme huomioon niiden juridiset tilanteet. Me kunnioitamme sitä, miten jäsenvaltiossa pelastuspalvelu on järjestetty. Me kunnioitamme sitä, että kansallisissa katastrofeissa silloin, kun ei ole mitään roolia Euroopan unionille ja jos maa pystyy selviämään katastrofista yksin, niin silloin me emme tietenkään puutu tilanteeseen. Tietenkin jäsenvaltiot tämänhetkisessä taloudellisessa tilanteessa haluavat varmistaa sen, että me pidämme kustannustehokkuuden mielessämme ja voisin antaa oman sanani tästä pantiksi. Me tulemme varmistamaan sen, että joka ikinen veronmaksajien euro käytetään parhaalla mahdollisella tehokkaimmalla tavalla yhteisön tasolla silloin, kun se on järkevää, mutta maan tasolla silloin, kun se on parempi hoitaa jäsenvaltion tasolla. Minulle esitettiin kysymys myöskin jälkihoidosta. Tämä on hyvin kriittinen kysymys. Toisin sanoen meidän täytyy yhdistää kehitysapu ja tämä jälkihoito. Meidän täytyy varmistaa se, että kehitysapu, mukaan lukien tekninen apu, saatetaan katastrofien uhreiksi joutuneille maille. Me olemme tehneet tässä aloitteita, jotta jälkihoidon riskianalyysiä voitaisiin suorittaa ja voitaisiin varmistaa se, että eurooppalainen panos sitä koordinoidaan kehitysmaissa kansainvälisellä tasolla, mutta olen samaa mieltä siitä, että tämä on sellainen osa-alue, jossa meillä on vielä paljon tehtävää. Siitä on tehty Piipalksin yhteistyöllä prioriteetti. Olen samaa mieltä Roa de Bruinin kanssa siitä, että meidän täytyy kunnioittaa neutraaliutta, riippumattomuutta silloin, kun humanitaarista apua tarjotaan, mukaan lukien pelastuspalvelu kehitysmaissa. Ja aivan erityisesti silloin, kun on kysymys alueista, joihin ei ole iskenyt katastrofi, vaan joilla on konflikteja. Silloin näitä ehtoja täytyy kunnioittaa ja olen kiitollinen baronitar Ashtonille siitä, että hän on todellakin tätä riippumattomuuden ja neutraaliuden periaatetta kunnioittanut humanitaarisessa avussa. Monet puhujat, mukaan lukien Ruodan Kila, viittasivat, pyydän anteeksi vielä kerran, jos äänän nämä nimet aivan väärin. Tässä siis viitattiin solidaarisuusrahastoihin komissiojäsenen Haanin kanssa me haluamme tehdä ehdotuksen, jolla solidaarisuusrahasto määriteltäisiin uudelleen, jotta se voisi ennakkorahoituksen kautta toimia jo aikaisemmin, jos maahan iskee katastrofi kerran vuodessa. Viime vuonna tulvat eh, iskivät Moldovaan ja Romaniaan ja Moldovaan me voi, saimme humanitaarista apua yhdessä yössä, mutta Romaniaan emme. Ja tästä syystä minä puhun sen puolesta, että solidaarisuutta ilmaistaan sillä hetkellä, kun ihmiset sitä katastrofin hetkellä tarvitsevat. Sitten GEMES, no se on pilottihanke, joka on todellakin komission työohjelman prioriteettilistalla. Toisin sanoen tämä pilottihanke todellakin se on nyt viety päätökseen, mutta komissio haluaa tukea Gemesiä taloudellisesti, jotta se otettaisiin huomioon monivuotisessa rahoituskehyksissä. Ja tietenkin me laskemme parlamentin tuen varaan, jotta tässä onnistutaan. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, metsäpalohanke. Tämä on pilottihanke, joka valitettavasti umpeutui ja sitä ei voida jatkaa, mutta se tullaan ottamaan mukaan lainsäädännölliseen ehdotukseen. Ja jos puhutaan asioista, joilla, joissa meillä on vaikeuksia jäsenvaltioiden kanssa, niin täytyy sanoa, että tässä asiassa kaikki jäsenvaltiot eivät ole meidän takanamme. Me tiedämme, että näin tulee toimia. Sitä on testattu vuosikausina, mutta meidän täytyy vielä vakuuttaa kaikki jäsenvaltiot siitä, että tätä rahoitusta täytyy jatkaa siinä vaiheessa, kun lainsäädäntö lainsäädäntöehdotus tehdään. Pyydän anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta tässä esitettiin niin monia niin hyviä kysymyksiä, että en halunnut mitään niitä, niistä hypätä yli. Suurkiitokset komission jäsen. Ja nyt sitten esittelijä Roa Gardini minuutin puheenvuoro, koska äh, hänellä oli alussa enemmän puheaikaa. Herra Gardini, Roa Gardini, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitoksia ei ole uskoinkin, että joudun korvaamaan sen ajan, mikä varastin alussa. Ei tähän ole paljon lisättävää. Näyttää siltä, että täällä täysistunnossa vahvistettiin se, että meillä on suuri mahdollisuus olla, olla kunnanhimoisia tässä hankkeessa ja antaa enemmän Eurooppaa kansalaisille. Eurooppa, joka monet kerrat tuntuu kansalaista kaukaiselta. Nyt meillä olisi erityislaatuinen väline käsissämme, voisi näyttää Euroopan läheisyyden myös näissä pikkuasioissa. Eli vaikka tämä 112 hätänumero, kuka mainittiin monet kerrat täällä, tai sitten perussuomuksen määräyksessä todetaan, että pitää myöskin antaa kansalaisille palveluja. Ja tämä pitäisi tapahtua kumppanuudessa Eli me tarvitsemme tätä Eurooppaa. Kiitoksia hyvästä työstä ja kiitoksia myös hyvästä työstä komission jäsen George Ovalle. Kollegin, die Aussprache ist damit geschlossen. Kiitoksia, keskustelu on päättynyt näin. Äänestys on tänään 12.30. Esityslistan mukaan sitten menemme seuraavaksi herra Kasparin mietintöön.